Tämä korjaus julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjan yhteydessä ja edelleen jatkamme puhemiehen jännittäviä ilmoituksia. Työjärjestyksen säännön 87a6 mukaisesti puheenjohtajakokous on ilmoittanut, että kukaan ei vastusta kahta suositusta. Kyseessä ovat liikennevaliokunnan suosituspäätökseksi olla vastustamatta täytäntöönpanotointa, joka koskee sääntelymenettelyä ja valvontaa. Valvontaa näin, anteeksi. Ja yhtä lailla myös maatalousvaliokunnan päätöstä, jossa ei päätetä ottaa kielteisesti kantaa delegoituun säädökseen. Nämä suositukset on hyväksytty, ellei 24 tunnin sisällä jokin puolueen ryhmä tai vähintään 40 jäsentä ota kantaa kielteisesti Muussa tapauksessa nämä suositukset otetaan äänestettäväksi. Mikäli nämä kiinnostavat teitä suuresti, löydätte ne Seance and Direct verkkosivulta. Istuntokauden keskeydyttyä olen heinäkuussa, ei, vielä kerran. Parlamentin istuntokauden keskeydyttyä heinäkuussa olen artiklan 74 työjärjestyksemme mukaan